Nyt esityslistalla on komission julkilausuma aiheena verkkojen Eurooppa-välinen vuoden 2020 jälkeen. Komissiosta puheenvuoron saa komission jäsen Bulch. Olkaa hyvä. Dear President, honorable members. Puhemies, hyvät jäsenet, kiitoksia mahdollisuudesta käydä keskustelua teidän kanssanne Euroopan parlamentin odotukset, jotka liittyvät verkkojen Eurooppa-välineeseen vuoden 2020 jälkeen. Komissio aikoo esitellä hyväksyehdotuksensa uudeksi asetukseksi 6. kesäkuuta eh, monissa rahoituskeskuksen paketti, joka hyväksyttiin toinen toukokuuta, siis antoi avainsuuntauksia mahdollisesta suunnittelusta, jotka liittyvät tähän verkkojen Eurooppa-välineeseemme. Kaikki Pidämme, tiedämme, miten tärkeitä, miten suurimmat investointitarpeet liikenneinfrastruktuurin Euroopassa ja 2027 jaksolle TNT-ydinverkon kehittäminen yksistään tulee vaatimeen 350 miljardia euroa investointeja. Tämän lisäksi meidän täytyy tarttua päättäväisemmin haasteisiin, jotka liittyvät hiilestä vapautumiseen ja digitalistumiseen liikenteen sektorilla. Rajat ylittävä ulottuvuus on olennainen tekijä, silloin on kysymys EUn lisäarvosta, mutta se, että lisätään myöskin tämä yhdistävä liikenne on sellaista, mitä olla älykästä, kestävää, osallistavaa, turvallista. Ja tästä syystä olen tehnyt ehdotuksen siitä, että verkkojen Eurooppa-välinettä nykyaikaistettaisiin. Se on yksi niistä harvoista ohjelmista, joiden on esitetty vahvistettua budjettia. Tämä budjettiehdotus olisi 42,3 miljardia euroa, josta 30,6 miljardia osoitetaan liikenteelle. Meidän ehdotuksemme on, että pidetään nykyinen budjetin taso sekä yleisessä että kohesio-osuudessa 12,8 11,6 kuudella, kahdella eh, miljardilla ja tulemme käyttämään 6,5 miljardia euroa eh, liikenneinfrastruktuurin eh, kaksintahoiseen käyttöön, eli siviili- ja sotilaskäyttöön. Haluaisin viitata kun sen, kuuteen kysymykseen, jotka parlamentti ovat esittäneet esille päätösmäistyksessä, jotka minusta ovat erityisen tärkeitä. Ensinnäkin prioriteetit. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että on tärkeää löytää oikea tasapaino infrastruktuurin kehittämisen ja olemassa olevan infrastruktuurin nykyaikaistamisen välillä. Toisaalta olen yhtä mieltä siitä, että painopisteen tulisi säilyä verkkojen kehittämisessä, ennen kaikkea ottaen huomioon äh, rajat ylittävät yhteydet ja puuttuvat yhteydet. Tämä on selkeästikin sellaista, missä jatkuvuus täytyy varmistaa, jotta voidaan saattaa valmiiksi suuret hankkeet, jotka ovat käynnissä nykyohjelmassa. Toisaalta voimakkaampi ja laajempi painopiste tulisi asettaa olemassa olevan infrastruktuurin nykyaikaistamiseen. Meidän täytyy jatkaa ponnisteluja, jotka liittyvät ertms ja Cesariin, jotta saamme toteutettua digitaalistamisen ja sitä täytyy edelleenkin tukea. Me haluamme edistää liikkuvuutta, jossa tähän autonomiseen liikkuvuuteen, saman aikaan kun luodaan modaalista, eri liikennemuotojen integrointia, erilaisia palveluita, ja samanaikaisesti me haluamme tehdä verkoista turvallisempia, kestävämpiä, ajatellen ilmastonmuutosta ja luonnonkatastrofeja. Ja tässä mielessä maat, tieteellinen eriytyvyys, joka liittyy tähän kattavaan ja ydinverkkoon, en aina ole olennainen asia. Joten suunnittelemme esittävämme myöskin sitä, että kattava verkko e, olisi mukana silloin, kun se on relevantti, mutta se voidaan saavuttaa vain joukkueponnisteluna, joka johtaa minut toiseen kohtaan, joka liittyy synergiaan liikenteen, energian ja digitaalisen sektorin välillä. Esimerkiksi automaattinen liikkuvuus. Me avaamme, se avaa uusia mahdollisuuksia synergialle, etenkin kun se luo puitteet, jotka ovat niin avoimet kuin mahdollista synergialle. Tätä kautta meidän pitäisi luoda ennalta aiheellista, jotka pitäisi käydä lävitse toimeenpannessa äh, tarvittavalla joustavuudella. Kolmanneksi, mitä tulee sitten tähän kohesio-osuuteen, Ensimmäisten myönteisten kokemusten pohjalta komissio esittää, että 11,2 miljardia euroa olisi tämä kohesioon liittyvä osuus verkkojen Euroopassa, joka liittyy nimenomaan eh, tällaisen suoraan toimintaan ja hallintaan, joka tapahtuu verkkojen Euroopan sääntöjen mukaisesti. Totta kai tässä olisi mukana myöskin yhteisrahoitusperiaate, mutta olemme sitä mieltä, olisi suurempi osuus silloin, kun on kysymys räätylyttävistä linkeistä. Haluaisin mainita myöskin Invest EUn ja rahojen sekoittamisen, jolla voidaan virtaviivaistaa sitä, miten voidaan käyttää olemassa olevia rahoitusvälineitä yhdeksi investointivälineeksi Invest EU. Tällä on erityinen linja nimenomaan infrastruktuurien osalta ja se täydentää verkkojen Eurooppaa, joka puolestaan sitten ei anna tähän tarkoitukseen erillistä rahoitusvälinettä. Mitä tulee sinne tähän eri rahoitusvälineiden sekoittamiseen, meidän pitää pitää avoinna mahdollisuus käyttää verkonoparvaroja myöskin yhdistettynä Invest EU, myöskin EUn ulkopuolisiin rahoitusvälineisiin, jotka voivat olla miksi kaupallisilta pankeilta ja sitten uusi komponentti, tämä sotilaallinen liikkuvuus, joka on verkkojen Euroopassa, tämä on hyvin tärkeä osa uutta aloitetta, jota on esitetty puolustuksen alueella. Esitetty 6,5 miljardin euron budjetti pantaisiin toimeen verkkojen Euroopan kautta, jolla tuettaisiin siviililiikenneinfrastruktuuria, jotta voidaan saada täytettyä sotilaisen liikkuvuuden eh, tarpeet, eli investoinnit, jotka ovat tarpeet sotilaisen liikkuvuuden tarpeisiin, täytyy toteuttaa niitä, ne myöskin tarjoavat täysin siviililiikkuvuutta. Ja lopuksi kuudes kohta, energia. Euroopan unionin sitoutuminen ilmastotavoitteisiin vaativat ennennäkemättömiä investointeja energiainfrastruktuuriin. Tämä mahdollistaa hiilestä vapautumisen energiajärjestelmissä. Sähköverkkojen täytyy tulla massiivisen vahvistamisen kohteeksi. Eh, verkkoja täytyy muuttaa digitaalisemmiksi ja älykkäämmiksi, jotta voidaan hallinnoida paremmin kysyntää. Jotkin verkot voidaan muuttaa niin, että ne kuljettavat energiaa, jota tuotetaan ylijäämänä uusiutuvana energialähteistä, joten kohdennettu julkinen rahoitus on tarpeen, jotta voidaan saadaan aikaan asianmukaiset tarvittavat investoinnit. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun infrastruktuurissa on mukana huomattavia ulkoisia tekijöitä, kuten toimintavarmuus, solidaarisuus tai innovaatio. Verkon Euroopalla on hyvin tärkeä ja kasvava rooli. Kunnianhimoinen rahoitusosuus tarvitaan samoin kuin myös tuki synergian, synergiatarkoituksille – jossa liikenneenergia ja digitaalisuus voivat toimia yhdessä. Sen lisäksi verkkojen Eurooppaa tarvitaan, että voidaan tukea lisää erityisiä investointihankkeita, joilla varmistetaan energiatoimintavarmuus. Joten verkkojen Euroopassa tehdään kunnianhimoinen, mutta myöskin realistinen tulevaisuuden verkkojen Eurooppa. Ja toivon, että voin luottaa parlamentin tukeen viedäkseni asiaa eteenpäin. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Nyt kuuntelemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensin kansanpuolueen ryhmästä edustaja Marinesku. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, mulțumesc. Paljon kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komission jäsen. Paljon kiitoksia näistä esittämistäne tiedoista. On selvää, että Liikenne, televiestintä, energia, infrastruktuurit luovat talouden pohjan. Jäsenvaltiotkin arvostavat tätä yhtä lailla kuin komissiokin. Tämä on ollut menestyksekäs hanke. Investointitoiminta on ollut hyvinkin vilkasta, varsinkin lentoliikennepuolella, mutta jos katsotaan tätä summaa, joka on varattu vuoden 2021 jälkeiselle ajalle, luvut vaihtelevat lähteistä riippuen. Jos katsotaan käypiä hintoja, nykyhintoja ja jos katsotaan infrastruktuurihankkeita ja hintoja sotilaspuolella, niin me tarvitsisimme hiukan tarkennusta lukuihin liittyen. Saan muistuttaa teitä siitä, että vuonna 2011 komissio ehdotti 50 miljoonan euron pakettia, mutta nyt esitetty summa on pienempi kuin vuonna 2011 ja myöskin pienempi kuin nykyisessä MFFssä. Viitaan tässä siis varsinkin liikenne alan paketista, joten kyllä komission täytyy nyt tehdä hartiavoimin töitä ja korjata tätä summaa vielä ennen kuin varsinainen ehdotus esitetään. Kiitoksia. SFT-ryhmän puheenvuoron käyttää edustaja Ajala Sender. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Tässä olisin halunneet puhua enemmänkin asiasta yhdessä. Olisimme, olisimme että mitä mukaan myöskin liberaalit ja katsoa, että koko parlamentti olisi ainakaan yhteisen kannan olisi ponnistettu niin, että oli saatu voimakas verkon Eurooppa. Tosiasia on, että on ollut menestystä viime vuosina silloin kun on puuttunut investointeja infrastruktureihin noin 10 vuoden ajan, joten lisäarvo, jota on syntynyt, on ollut todellakin suureksi avuksi ja siitä, mutta kuitenkin ajatellen seuraavaa jaksoa varten täytyy olla realistisia ajatellen sitä, että on tapahtunut leikkauksia 12-13 prosenttia joten eh, taistelu on siinä, että varat palautettaisiin aiemmalle tasolle ja tarvittaisiin todellakin kiireellistä synergiaa liikenteen ja energian välillä, sillä puhtaat autothan ovat jo tulossa tehtaista ja eh, täytyy saada myöskin hallinnoitua tätä kysymystä ja sitten me tarvitsemme sitä, että toimeenpanoa niissäkin maissa, joiden kansalliset ohjelmat eivät vastaa eurooppalaisia sitoumuksia. Kiitos. Muchas gracias. Kiitos. Seuraavaksi ECR-ryhmän puheenvuoron käyttää edustaja Slotowski. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Szanowna pani komisarz, bardzo się cieszę, że uznała pani... Puhemies, komission jäsen, olen tyytyväinen, että te pidätte Verkkojen Eurooppa-ohjelmaa tärkeänä Kyse on rahastosta, josta hyötyy infrastruktuurin uusiutuminen ja siihen investointiminen. Kyse on myös eurooppalaisten verkkojen tulevaisuudesta. On myös sellaisia yhteyksiä, joita ei ole koskaan saatettu valmiiksi. Myös 2020 vuoden jälkeen rahoituksen täytyy jatkua. Ja rahoitusta tulisi myös vahvistaa. Vastassamme on uusia haasteitakin, esimerkiksi liikenteen alalla tarvitaan puhtaita liikennemuotoja. Meillä on myös muita hyvin kunnianhimoisia tavoitteita, joihin tulisi päästä. Verkkojen Eurooppa muodostaa oikeastaan kokonaisen rahoitusarkkitehtuurin. Ja nyt rahoitus on vaarassa tulla leikatuksi. Me emme voi hyväksyä sitä, että joudumme tässä rajoitusten uhriksi. E Kiitos. Nyt varapuhemies Teritska, Alderyhmän puheenvuoro. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Madam Commissioner. Uh, puhemies, arvoisa komission jäsen, mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötä kollegoiteni kanssa huomista tapahtuvaa. Minä uskon, että me saamme hyvän asiakirjan aikaiseksi. Toivottavasti sohtaudutte tähän vakavaan mielisesti. Te itsekin totesitte, että suuria haasteita tulee olemaan edessä. Me olemme kuulleet myöskin huonoista viesteistä, mutta me tiedämme, että verkkojen Eurooppa on toiminut erinomaisen hyvin, mutta jos katsotaan varojen jakautumista, niin nykyhinnoin, niin Leikkaukset ovat 12-13 prosentin luokkaa ja Euroopan parlamentti ei tätä kyllä voi hyväksyä. Ja mitä tilanteen arviointiin tulee, niin minä uskon, että koordinaattoritkin voisivat toimia paremmin. Eli katsoa, mitä on saatu todellakin aikaiseksi, jotta kansalaisille voimme kertoa, mistä on kyse. Kyse ei ole siitä, paljonko rahaa on pistetty menemään, vaan mitä on saatu aikaiseksi. Kolme huomiota linkitys Horisontti 2020 hankkeeseen. Siihen pitää keskittyä. Toisaalta yhteisrahoitus on tärkeä asia, se on osoittautunut hyväksi ra- ratkaisumalliksi ja kolmanneksi uskon, että meidän on vain tajuttava, että kyse on siitä, että nyt on tartuttava ja ryhdyttävä tuumasta toimeen, koska muuten tämä kariutuu. Kiitoksia. Kiitos, arvoisa kollega. Seuraavaksi edustaja Silikiotis GUE NGL-ryhmän puolesta. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Verkkojen Eurooppa-ohjelma on hyvin tärkeä ajatellen myöskin yhteyksien luomista energian ja liikenteen alueella, koska ne ovat perustavanlaatuisia Euroopan kannalta, joten pitäisi lopeltakin loppua leikkausten ja tarvittavat varat pitäisi antaa investointirahastoille, koska siellä on tilanne, jossa varat käytetään todellakin niin, että niitä käytetään siellä, missä tarvitaan. Tämän ohjelman täytyy tulla toimeenpanuksi, mutta se ei saa suinkaan vahvistaa Euroopan militarisaintia, jos ei saa väärinkäyttää tähän siinä, että parannettaisiin sotilaallista liikkuvuutta, jota komissio on ajamassa. Tästä tulla hyötyä yhteiskunnalle. Alueellinen yhteenkuuluvuus, kehitys, niitä täytyy tukea. Pitää luoda uusia työpaikkoja ja pitää panna toimeen ympäristöpoliittisia näkökantoja. On tärkeää, että pannaan toimeen rakennushankkeita, joilla päästään eroon jostakin eri tilanteista, joissa jotkin valtiot ovat. Edustaja Van yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, paljon kiitoksia. Tänään keskustelemme menestyksekkäästä välineestä ja ohjelmasta verkkojen Eurooppa-välineestä. Kyse ei ole vain ainoastaan liikenteestä, vaan myös energiasta ja televiestinnästä. Ja uskonpa, että viime kausi on osoittanut, että tämä on yksi parhaiten toimivista investointiohjelmista EUn tasolla. Kyse ei ole nimittäin tuista tai toimivallan siirrosta, vaan siitä, että me todellakin investoimme Euroopan unionin tulevaisuuteen. Ja tämän iltainen keskustelu, sen tarkoituksena on antaa komissiojäsenelle Bulcille vielä lisää voimaa pitäkseen kiinni nykyisestä ohjelmasta ja niin kuin kollega Marin Esku sanoi, laajentaakseen sen soveltamisalaa. Se on hyödyksi koko Euroopan unionille ja siksipä jopa näinkin myöhäisenä ajankohtana näinkin tärkeästä asiasta kannattaa keskustella. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Demonte. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Dente. Kiitos puhemies, komission jäsen. Kun keskustelemme Euroopan yhdistämisestä ja varoista, niin täytyy muistaa pitkän aikavälin näkymät. Kun puhumme infrastruktuurihankkeista, niin resurssit, joita tarvitaan, suunnittelua. Ja tästä syystä verkkojen Euroopan varat täytyy hyväksyä ja täytyy muistaa täytäntöönpano, jotta voidaan toteuttaa ainakin ydinverkon hankkeet. Nyt kuitenkin on toteutettu leikkauksia rahoitukseen. Euroopan yhdistäminen tapahtuu myös ihan fyysisellä tavalla. Me tarvitsemme verkostoa, joka varmistaa kasvun ja kehityksen sekä yhteenkuuluvuuden alueellisesti myös syrjäisillä alueilla. Euroopan tulee myös säilyttää valvontamahdollisuus koko logistiikkaketjussa. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Salini, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitos puhemies. Hyvää iltaa komission jäsen. Päätöslauselmassa kollega Marinesku ehdottaa verkkojen Euroopasta sitä, että todella toteutettaisiin unionin todellisia prioriteetteja. Taattaisiin yhteydet ja innovoinnit. Seitsemän vuoden aikana olemme halunneet verkkojen Eurooppa-välineessä varmistaa sen, että saadaan infrastruktuurirahoitusta ja saadaan myös mahdollisuuksia innovoinnille – tuetaan myös vaihtoehtoisia polttoaineita. Me tarvitsemme kaikkea tätä, kun huomioimme vähähiilisyyden ja digitalisaation haasteet. Eli tarvitaan kattavaa suunnitelmaa. Resurssien leikkauksia ei voida oikeuttaa tältä perusteelta. Kyse ei ole varsinaisesti resurssien määrästä, vaan pikemminkin siitä, miten tämä mekanismi toimii. On hyödyllistä säilyttää tämä mekanismi niin, että saamme myös riippumattoman direktiivin. Meidän tulisi kiinnittää huomiomme myös tähän seikkaan. Kiitos. Kiitos. Ja sitten menettely ilman puhujalistaa. Viisi puheenvuoropyyntöä on esitetty. Voimme kuunnella kaikki puheenvuorot. Edustaja Millamon, olkaa hyvä. Signora komissari. Puhemies, arvokomission komis jäsen. Liikenneinfrastruktuurit ovat perustavanlaatuinen elementti Euroopan toiminnassa, ovat myöskin näkyvimpiä toimia. Verkkojen Euroopalla on lisäarvoa Euroopalle. Investoinnit infrastruktuureihin parantavat kilpailukykyä, vahvistavat taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, mahdollistavat yhteydet sisämarkkinoille sellaisillekin alueille, jotka ovat äärialueita. Ne ovat kasvun moottori. Verkkojen Euroopan täytyy vahvistaa liikenteen alueella, jotta voidaan toteuttaa perusverkot vuoteen 2030 mennessä. 30 mennessä. Haluan vahvistaa yhteenkuuluvuutta alueiden ja satamien kesken Euroopan Atlantin rannikolla, koska niille on välttämätöntä se, että luodaan Atlanttinen käytävä nimenomaan Euroopan verkostojen tärkeää, että verkkojen Eurooppa, jota ollaan uudistamassa, sieltäisi myöskin tämän uudistuksen, joka liittyy tähän Atlantin käytävään, jota Espanjan hallitus esittää, joka on tärkeää Iberian niemimaalle. Toivon, että äänestys budjetin osalta johtaa siihen, että budjetin taso on asianmukaisella tasolla, kun ajatellaan tätä tärkeää aloitetta. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Marias. Olkaa hyvä. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Verkkojen Eurooppa-väline vuoden 2020 jälkeisenä aikana on tärkeää, mutta se edellyttää varoja. Varoja ei missään nimessä saa lähteä leikkaamaan. Meidän täytyy vahvistaa innovointia ja yhteyksiä. Yhtä lailla meidän täytyy tukea maita ja alueita, varsinkin syrjäisempiä. Näin Kreikan osalta ja erityisesti saaristoalueiden osalta Egean merellä. Nämä saaret ovat oikeastaan aivan erossa muista alueista ja siksipä me tarvitsemme erityismääräyksiä liikenteen osalta näistä alueista puhuttaessa. Me tarvitsemme riittävästi varoja liikenteen dynamiikan varmistamiseksi. Toki olen samaa mieltä sen suhteen, että nykyinfrastruktuuri väyliä täytyy uudistaa ja kehittää. Kiitoksia. Edustaja Siluaka, olkaa hyvä. Bueno. Voisimme nimittää tätä verkon rahastoa rahastoksi tarpeettomille ja pakolla luoduille infrastruktuurille. Ja siltä miksi viimeisten neljän vuoden aikana tämä rahasto osoitti 1,2 miljardia euroa infrastruktuureihin, jotka koskivat fossiilisia polttoaineita, nimittäin kaasua. Sen lisäksi on luotu myöskin tärkeä investointi sähköyhteisverkkoon Espanjan ja Ranskan välillä Biskajan lahdella. Tämän kautta tähän osoitettiin 527 miljoonaa euroa, mutta 2800 kansalaista oli tätä vastaan erotteissa. Lukuiset Viskan alueella on syntymässä lukija ja kollektiivi, jotka ovat tätä vastaan. Ja syy on siinä se, että tähän yhteyteen liittyy suuri riski lisäkustannuksia, jotka ihmiset ovat maksamaan samoin kuin yritykset sääntöviranomaisten raporttien mukaan suunnitellut infrastruktuurit johtavat siihen, että maksut nousisivat 3,5 prosenttia. Tämä yhteisverkko myöskään ei auta uusiutuvia energialähteitä. Esimerkiksi tämän yhteyden luominen Kataloniassa johti siihen, että tuli kuusi lisärajoitusta tuulipuistoille. Jos halutaan auttaa uusiutuvien energioiden käyttöottaa ja lopettaa hiilen käyttö, täytyy toimia toisella tavoin. Gracias. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa edustaja Novakov. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puhemies. Minusta ei tarvita EUlle mainosbudjettia. Tulokset riittävät. Tulokset siitä, että verkkojen Eurooppa on saavuttanut tuloksia. Eurooppalaisilla tiellä, teillä on enemmän politiikkaa kuin asfalttia. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että Suurimmat syyt onnettomuuksille ovat pullonkauloja. Ja paras tapa ratkaista pullonkaulat on nimenomaan verkkojen Euroopan väline. Me tarvitsemme tensi hankkeita, puoli miljardia tarvitaan varoja ja edelleenkään meillä ei ole riittävästi rahoitusta verkkojen Euroopassa. Kyllä meidän täytyy pystyä parempaan. Tällä hetkellä täytyy todeta, että edistys, jota on saatu verkkojen Euroopassa, on ollut huomattavaa. Minusta meidän tulisi luoda uusia välineitä jäsenvaltioille, jotta niitä voitaisiin kannustaa täydentämään TENTI-verkosto mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Kiitos. Edustaja Pimenta Lopez, olkaa hyvä. Obrigado, senhor presidente. A comissão prossegue a sua estratégia. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Komissio yrittää kaupata meille tätä hyvänä asiana, mutta jos ajattelemme verkkojen Eurooppa-välinettä ja tentee liikenneverkostoja, niin tässä on oikeastaan keskitytty vain yksityiseen rahoitukseen. ja kustannukset ovat pitkälti langeneet yhteiskunnan maksettavaksi. Meidän täytyy katsoa, minkälaisia ehdotuksia on esitetty ja katsoa samalla myöskin kohesiopolitiikkaan liittyviä ehdotuksia. Kohesiovaroja on saatu ehdoitta ja Portugalin kaltaiset maat ovat tästä hyötyneet. Meidän täytyy todellakin katsoa, millä tavalla maata saadaan kehitettyä ja hyödy, äh, annettua hyötyä kansalaisille. Kiitoksia. Nyt komission sen Bulge. Olkaa hyvä. President. Puhemies, arvoisat jäsenet, kiitokset tästä keskustelusta, joka jälleen kerran osoitti, mitä myönteisiä näkökantoja on valitsevassa verkkojen Euroopassa ja miten vuoden 2020 jälkeen on yhteinen intressi viedä eteenpäin budjettia ja eri prioriteetteja. Vuoden 2020 jälkeen aika on ratkaisemaan tärkeä sen varmistamiseksi, että menestyksekkäässä aikaan TNT ydinverkko vuoteen 2030 mennessä. Lukuisia parannuksia eh, tähän verkkojen Eurooppaan 2.0 tulevat varmistamaan sen, että tavoite saavutetaan. Minä olen ottanut erityisesti huomioon kiinnostuksenne prioriteettinne ja synergian, joka liittyy nimenomaan infrastruktuurihankkeisiin. Haluaisin nyt hiukan tarttua joihinkin teidän kommentteihinne. Ensinnäkin tämä budjetti. Monivuotinen rahoituskehitys sisältää ehdotuksen, jossa on kunnianhimoinen esitys myöskin verkkojen Euroopan tulevaisuudesta, joka on yksi niistä harvoista ohjelmista, joiden, jonka budjettia on vahvistettu. Siis sen kokonaissuuruus on 30 miljardia euroa, siis noin 20 prosenttia enemmän verrattuna nykyjaksoon, joka päättyy vuonna 2020. Monivuotinen rahoituskehys, sen ehdotus ei pelkästään ole säilyttänyt olemassa olevia elementtejä, nimenomaan tätä yleistä ja kohesioosuutta. Verkon Euroopassa sitä myöskin vahvistettu uudella osuudella, joka on sotilaallinen liikkuvuus. Mutta vaikeat ajat, jotka liittyvät Iso-Britannian eroamiseen, Tämä on vaikuttava saavutus, joka osoittaa sen, että verkkojen Eurooppa on tunnustettu komissiossa tehokkaaksi välineeksi, joka luo todellista lisäarvoa Euroopan sisämarkkinoille. Ja haluan korostaa vielä kerran sitä, että kaikki varat osoitettu, jotka on osoitettu sotilaisen liikkuvuuteen, on osoitettu kaksoiskäyttöön. Infrastruktuuri on siviili, infrastruktuuri, jota käytetään siviilitarkoituksiin – mutta sitä myöskin sen kautta voidaan vahvistaa sotilaallista liikkuvuutta. Mitä tulee sitten synergiaan, liikenteen, energian ja digitaalisen alan välillä mm, luomme yhteisen työohjelman, tähän liittyy yhteen rahoitus, jota voidaan tuossa voidaan soveltaa suurinta yhteisrahoitusosuutta. Kriteerit tulevat olemaan selkeitä, joilla pyritään saavuttamaan suurta synergiaa. Haluaisin vielä kerran korostaa myös sitä, että periaate käytä rahat tai jäävät käyttämättä tai menetät niiden mahdollisuuden on ollut periaate, joka on ollut käytössä verkkojen Euroopassa ja se on varmistanut korkean tason toteuttamisen, joka jo on ollut tämän komission aikana se, että alkuvuosina on saavuttu 9 prosentin käyttöaste. Ja viimeinen ehkä tällainen mitä tulee prioriteetteihin, jotka otti esille eräs jäsen täällä. Sanoisin, että monet jäsenvaltiot esittävät uusia osioita. Me emme voi ottaa kaikkea huomioon. Monet niistä kuitenkin otetaan huomioon, mutta vain sellaiset, jotka on suunniteltu asetuksen liitteen mukaisesti. Lopuksi vielä kerran Kiitokset siitä, että sain esitellä teille alustavan esityksemme rakenteen, joka tullaan esittelemään kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Ja kiitos vielä kerran tuestanne. Pyydän teitä jatkamaan tällaisen tuen osoittamista ja odotan mielenkiinnolla jatkokeskustelua tulevina kuukausina läheisessä koordinoidissa kollegoiden kanssa, jotka vastaavat energiasta ja digitaalisesta alueesta, niin että saadaan aikaan nopeaa edistystä tällä hyvin tärkeällä alueella. Kiitos komission sen keskustelu päättyy.